D'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, istunto jatkuu. En halua lähteä puuttumaan esityslistaan vaan ilman, että tuonne koko talon näkemyksen siitä, millä brutaalisuudella eh, eilen eh, sotilassa murhattiin Isossa Britanniassa ja haluan täten tuoda koko talon puolesta meidän myötätuntomme eh, tämän murhatun henkilön perheelle ja omaisille. Kollega Daul. Ei ole tapana minulla käyttää puheenvuoroa tässä tilaisuudessa. Minulla on yksi kysymys sosialistiystävillemme. Vaalikampanja Bulgariassa on päättynyt.